Добър ден, колеги! Нека най-напред да приветстваме с добре дошли представителите на националните парламенти. Niin, tervehdys kaikille. Haluan toivottaa kansallisten parlamenttien jäsenet ensinnäkin tervetulleeksi, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Muistuttaisin, että kokous on kaksiosainen. Ensin digitalisaatio ja työn tulevaisuus. Toinen osuus on sitten epätasa-arvo jäsenvaltioissa. Ennen kuin mennään sisältöön, niin muuttamia organisatorisia seikkoja. Puhekortit niille, jotka haluavat puheenvuoron, niitä on täällä käytettävissä. Salissa pitäisi täyttää se, jos haluaa puheenvuoron. Valkoisia käytetään ykkösosiossa ja keltaisia sitten kakkososiossa. Puheaika jaetaan yleisesti ottaen seuraavaksi. Kolme kansallista parlamentin jäsentä, selkeän yksi Euroopan parlamentin jäsen, sitten taas kolme kansallista parlamentin jäsentä ja niin edelleen. Keskustelun aikana tietysti voidaan olla myös tästä joustavia. Jos sopii muutama alustuksen sana ensimmäisestä aiheesta – digitalisaatio ja työn tulevaisuus siis. Niin, hyvät naiset ja herrat, työn tulevaisuus tai tulevaisuuden työ koputtelee ovella. Ei ollenkaan kaukana. Vaikka tietysti monet e- yksityiskohdat ovat vielä epäselviä. Mutta yksi asia on varma. Digitalisaatio, muutos ja talous muuttaa työmarkkinoita. Ei ole enää tilaa toistavalle työlle, jossa vai toistoa, toista, ainakin osittain se korvautuu tekoälyn järjestelmillä. Sen vuoksi on huolia ja pelkoja paljon tästä muutoksesta. Eri tutkimusten mukaan ainakin 65 prosenttia tämän päivän työpaikoista Euroopassa on vaikutuksen kohteena. Sihteerityöt, mekaniikka, kuskit, koneen käyttäjät, kaikki korvataan 60-80 prosenttisesti. Ja suuri osa työpaikoista häviää muutamassa vuosikymmenessä. Suuri käännekohta teollisuuden muutoksesta. Mutta tässä on myös hyviä uutisia. Robotiikan ja automaation ansiosta tulee myös uusia työpaikkoja, mielenkiintoisia. Jos ajatellaan luovuutta ja vuorovaikutusta koneiden kanssa, niin nämä ovat huomisen työpaikkoja. Ja sen vuoksi puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta talouden digitalisaatiossa – Tietysti jäsenvaltiossa ollaan vallankumouksessa eri tasoilla. Omassa maassani ollaan vasta alussa. Mutta tavalla tai toisella hyvä koulutus on avainasemassa menestykseen. Yli 10 prosenttia työntekijöistä tarvitsee tulevina vuosina nyt tai työnantajasta tarvitsee korkeasti koulutettua työvoimaa. Tietysti tekniset asiantuntijat, IT-asiantuntijat, verkkoasiantuntemus ovat kovasti kysynnän kohteena. Tämä ei tarkoita, että ihmistyöpaikat häviävät, mutta tässä on kyse vuorovaikutuksesta vanhan ja uuden välillä. Ja nyt sitten realismin hengessä toivon, että kohtaamme ja käsittelemme näitä kysymyksiä tänään ja yritetään löytää niihin vastauksia. Ennen kuin ajattelemmekaan sääntelyä tai lainsäädäntöä, täytyy tarkastella mahdollisia liiketoimintamalleja, sovittaa yhteen ammatti- ja perheelämä – työehtosopimusneuvottelut, työmarkkinoisapuolten väliset suhteet, kaikki ovat tärkeitä. Tulee olemaan uudenlainen digitaalinen työntekijä. Hänellä on sitten erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään riippuen käytettävissä olevasta teknologiasta. Täytyy kysyä itseltämme digitaalisen työntekijän profiilista, jonka työtä vain digitaalinen kone avustaa. Tai sitten, että on IT-asiantuntija, joka voi mallintaa robottia tai konetta. Entäs sitten työlainsäädäntö? Meillä on työnantaja ja työntekijä. Miten on näiden laita tulevan, tulevassa digitaalisessa taloudessa? Täytyykö keksiä uudenlaisia oikeudellisia käsitteitä, joissa otettaisiin huomioon uusi työn ympäristö? Ja että voidaan taata työntekijöille oikea suojataso. Täytyy miettiä digitaalitalouden vaikutuksia itse lainsäädäntöön. Missä määrin voidaan säännellä huomisen työympäristöä? Kansallisten hallitusten, työmarkkinaosapuolten ja EU on aloitettava keskustelu, ja se onkin jo alkanut, jotta voidaan asettaa poliittinen toimintaohjelma oikeasta suojatasosta kaikille työntekijöille. Tämä konferenssi on osa tätä pyrkimystä. Oma maani on neuvoston puheenjohtajana nyt kuusi kuukautta. Järjestämme konferenssin työn tulevaisuudesta perustuen elinkaariajatteluun. Konferenssi pidetään Sofiassa – siellä keskustellaan näistä kaikista asioista työ digitalisaation aikakautena. Ja toivottavasti konferenssista tehtävät johtopäätökset otetaan huomioon myös neuvoston päätelmissä, jotka hyväksytään kesäkuussa. Toisena konferenssin puheenjohtajana toivon kovasti, että keskustelut ovat hyödyllisiä ja mielenkiintoisia. Sitten antaisin puheenvuoron Rouva Ulfskugille, joka on Euroopan parlamentin työ- ja sosiaalivälikunnan puheenjohtaja. Kiitos, hyvät kollegat. Minulle on ilo olla täällä paikalla. Ja te olette paikalla, toivotan tervetulleeksi parlamenttien väliseen tapaamiseen hyvin tärkeässä aiheessa. Ja kuten aikaisempinakin vuosina, Tämä järjestetään Euroopan parlamentaarisen viikon yhteydessä. Sehän kokoaa yhteen parlamentaarikkoja kaikkialta Euroopan unionista. He keskustelevat tärkeistä asioista. Tärkeistä asioista meille ja Euroopan unionille. Hauskaa, että yli 245 parlamentaarikkoa on kaiken kaikkiaan paikallaan tällä viikolla. Meillä on paljon erilaisia seminaareja, kuulemisia. Tässä istunnossa on yli 33 parlamentin jäsentä 22 jäsenvaltiosta paikalla. He osallistuvat eri osioihin kokouksesta tai koko kokoukseen. Eli tulossa on mielenkiintoinen aihe tässä digitalisaation, kuten kuulimme, 65 prosenttia, kuten herra Ademkomkin totesi, työmarkkinoista muuttuu digitalisoinnin myötä. Jopa enemmän ehkä. Ei ole kyse vain työmarkkinoista, vaan yhteiskunnasta, demokratiasta, arjestamme. Eli valtava aihepiiri, johon on nyt tartuttava seikkaperäisesti. Ehkä annatte puheenvuoron nyt seuraavalle puhujalle. Kiitos, Rova Olskok. Ja hyvät kollegat, jos sopii, antaisin alustuspuheenvuoron herra Bogartille, joka on Belgian edustajahuoneen jäsen. Kahdeksan minuutin puheenvuoro. Mr. President, dear Paljon kiitoksia, arvoisat puheenjohtajat, hyvät kollegat. Nyt on havaittu selvä muutos, eli digitalisaatio, ja se on vaikuttanut työn laatuun. Ja tähän monimuotoisen kenttään puuttuessa, niin haluan korostaa kahta seikkaa. Työllisyyden vähentyminen digitalisaatiosta johtuen ja digitaitojen tarjoaminen ja koulutuksen liittyvät haasteet. Jotta voimme tarkastella tämän tulevia vaikutuksia, World Economic Forum on arvioinut tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Digitalisaatio voi luoda maailmanlaajuisesti jopa 6 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä, muun muassa sähkötuotannon puolella. Ja automaatio tulee vaikuttamaan myöskin tilanteeseen aika lailla. Ja poliittinen keskustelu ei helpottu tästä johtoon. On vaikea arvioida, mihin tämä kaikki tulee johtamaan. Ja tähän liittyy myöskin ongelmia, jotka kohdistuvat työehtoihin ja palkoihin. Meidän täytyy katsoa, miten me tartumme näihin haasteisiin. Me tarvitsemme johtajuutta tällä tiellämme, jotta voimme yksilöille ja yrityksille tarjota vahvan perustan. Jos me haluamme tarttua tähän haasteeseen, niin se ei liity vain ainoastaan tulevaan sukupolveen, vaan tähän hetkeen tässä arvojen yhteiskunnassa meidän täytyy tehdä sellaisia päätöksiä, joka varmistaa, etteivät yksittäiset toimijat jää jälkeen. Me tarvitsemme osallistuvan lähestymistavan. tässä on olemassa vaarana, e- että ihmiset joutuvat erinäisistä syistä johtuen kuilun partaalle ja tähän täytyy tarjota. Ja me tiedämme myöskin, että meillä on olemassa ongelmana se, että jou, ihmiset joutuvat taistelemaan työpaikoistaan koneiden kanssa. Toiset taas, toinen ongelma liittyy siihen, että meillä on olemassa ö, töitä, joita tehdään ihmisten ja koneiden yhteistyönä, mutta meillä on olemassa myöskin tehtäviä, joiden suorittamisesta vastaavat lähinnä ihmiset. Mutta meidän täytyy huomioida myöskin se, että tilanne tulee muuttumaan tulevien vuosikymmenten aikana. Kyse on myöskin siitä, minkälaisia mahdollisuuksia tämä muutos tulee tarjoamaan. Mutta tämä ei tietenkään tapahdu yön yli. Poliittisten päätösten tekijöiden täytyy pohtia monia seikkoja, jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen ja rohkaista toimijoita huomioimaan digitalisaation mukana tuomat haasteet. Nyt tarvitaan todellakin globalisaation tähtävää yhteis lähestymistapa. Jos digitalisaation vaikutuksia työpaikkoihin analysoidaan, niin Price Waterhouse Waterhouse Cooper's on osoittanut laskelmissaan, että tästä saattaa syntyä yhteiskunnalle jopa huomattavia yhteiskunnallisiakin hyötyjä. Mutta kyllä työpaikkojakin voidaan menettää. Voidaan tietenkin pohtia, että riittääkö pelkkä kouluttautuminen – ei, me tarvitsemme yhteishenkeä, eli meidän on mobilisoitava kaikki, jotta tästä digitalisaation siirtymisestä kaikki voivat hyötyä. Sillä muutos tulee olemaan ennen näkemätön. Poliittisella kentällä täytyy pohtia, että miten tämä hyöty saadaan jaettua mahdollisimman monen kesken. Osallistavuus tarkoittaa myöskin sitä, että meidän on panostettava koulutukseen, jotta kaikki voivat kouluttautua ja sitä kautta osallistua tähän uuteen yhteiskunnan toimintaan. Jos yhteiskunta ei tarjoa ihmisille tukea, niin mitä meidän olisi sitten tehtävä? Meidän täytyy panostaa keskeisimpiin kenttiin, katsoa, että miten voimme laaja-alaisesti toimia. Ja tämä liittyy myöskin koulutukseen, jotta nuoremmat sukupolvet omaisivat tulevaisuudessa uuden työmaailman vaatimat taidot. Meidän on varmistettava, että kansalaiset, alueet ja monen kansalliset tasot voidaan nivoa yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on pyrittävä panostamaan jatkossa vahvemmin koulutukseen. Jos näin teemme, niin uskon, että kaikki voivat muutoksesta hyötyä. Kukaan ei jää jälkeen, mutta nyt on toimittava ja minä toivon, että kaikki osallistuisivat tähän keskusteluun, osallistuvan yhteiskunnan luomiseen siten, että kaikki kansalaiset voisivat tästä muutoksesta hyötyä. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Rossio de Frutukselle Espanjasta kansalliskokouksesta. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Olen iloinen, että voin täällä olla puhumassa tästä konkreettisesta teemasta. Minä olen sitä mieltä, että digitaalisen talouden teema sinällään, robotiikka, automatisointi, digitaaliset alustat, verkot, tuovat esille tärkeitä teemoja myös työmarkkinoilla, kuten on tähän asti nähty. Totta kai pitää paikkaa paikkansa, että on paljon epäilyjä. Kuinka paljon työpaikkoja häviää, kuinka paljon luodaan työpaikkoja, mikälaista pätevyyttä tarvitaan. Minä yritän tässä puheenvuorossani vähän käsitellä kolmea kysymystä, jotka minulle ja ryhmälleni ovat tärkeitä, jotka tavallaan vähän sivuvat tätä digitaalista teemaa ihmisen näkökulmasta ja työoikeuksien näkökulmasta. Ja siksi meitä huolettaa kovasti yksi kysymys, josta aloittaisin, nimittäin, että digitalisaatio, digitaalinen talous osua aikaan, jolloin olemme työsuhteessa joutuneet hyvin epävarmaan tilanteeseen. Digitalisaatio iskee nyt ajankohtaan, kun työsuhteet ovat heikentyneet, köyhtyneitä työntekijöitä, osa-aikatyötä tehdään, ja sitten lyhyitä työsopimuksia niin ikään. Toisin sanoen on kyse hyvin monimutkaisesta tilanteesta, paljon epävarmoja työsuhteita, ainakin mitä minun maahani tulee. Yhä enemmän pitäisi miettiä tätä epävarmuutta. Sitten digitaaliset alustat esimerkiksi, mehän tiedämme, että siinä voidaan mukaan luoda työpaikkoja, ainakin väitetään, enkä väitä, ettei näin olisi. Mutta ainakin minun maassani nyt on niin, että eivät ne oikeastaan säällistä työtä luo. Digitaaliset alustat johtavat ainakin indikaattoreiden mukaan uutta hyödyntämisen muotoa, hyväksikäytönkin muotoa. Espanjassa ainakin se on tavallaan, että siinä hyödyntää köyhtynä työntekijä entisestään siitä syystä, että tämä on uusi ilmiö, digitaalinen alusta sinällään ei ole tavallaan työnantaja sinällään, ainakaan niin ei ymmärretä. Eli nyt on käynyt niin, että nämä työntekijät, esimerkiksi ne, jotka tekevät digitaalisella työtä, ovat ikään kuin itsenäisenä am- työntekijöinä, itsenäisenä ammatinharjoittajina. Alusta hyödyntää tätä työvoimaa, itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät kuitenkaan pysty kehittämään tätä työtä vaihtoehtona jos ajatellaan digitaalisia alustoja, vaan minun maassani ainakin on nyt käymässä niin, että nämä työntekijät oikeastaan kehittelevät tätä ainoana työnään. Ikään kuin olisi yhdestä palkansaajasta kyse, yhdestä työtehtävästä. Ja siksi on käymässä niin, että heistä on tullut itsenäisiä ammatinharjoittajia, mutta he ovat oikeastaan vain näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tämä johtaa siihen, että ei pysty tätä enää työtä tekemään kuin vain tämän yhden alustan pohjalta. Siksi haluaisin ottaa tämän esille, mikä minusta on tärkeää tässä yhteydessä, kun epävarmat työsuhteet ovat yleistyneet, niin yhtäkkiä tähän samaan ajankohtaan iskee myös digitalisaatio. Ja tästä näkökulmasta pitää tätä käsitellä, että tästä tulisi vain yksi tekijä, joka lisää epävarmuutta, vaan digitaaliset alustat, robotiikka, verkostot antaisivat ihmisille myös säällistä työtä. Sitten kysymys, joka meitä huolettaa myös on totta kai, ja no yksi esimerkki konkreettisesti, nämä verkostot. Pitää olla yhteydessä, kommunikoida jatkuvasti, pitää saada informaatiota Aina pitää olla yhteydessä ja, ja pitää tarvi, tätä hallita jotenkin. Siihen tarvitaan inhimillisiä voimavaroja. Sillä voi olla omat hyötynsä, mutta täytyy olla tietoinen myös, että se saattaa johtaa myös tilanteisiin, jotka ovat tuntematta olleet tähän asti työelämässään. Täytyy olla tietoinen, että nämä kysymykset saattavat johtaa tilanteisiin, joka lisää epävarmuutta työntekijöiden näkökulmasta ne saattavat vaikuttaa yksityisyyteen, ne saattavat vaikuttaa esimerkiksi työaikaan, pitää olla jatkuvasti yrityksen palveluksessa ja se saattaa vaikuttaa jopa vaaroihin, työsuojeluun, saattaa tulla uusia vaaroja tästä altistumisesta, siksi meidän täytyy olla kykeneviä jotenkin työoikeuksia myös hallitsemaan niin, että on tietyssä vaiheessa myös pätevää. Kolmas kysymys, jonka ottaisin lyhyesti esille, liittyy koulutukseen, että pitää paikkansa, että me olemme tietoisia siitä, että koulutus on ydinasia, olennainen tekijä, kun ajatellaan digitalisaatiota ylipäätään. Mutta nyt on käymässä niin, että tämä koulutustarve on ikään kuin vähän tietynlainen ansa, ainakin Espanja ajatellen, mistä minä tulen. Euroopan unionin varoja on käytetty esimerkiksi nuorisotakuun yhteydessä, mutta emme oikein ole kyenneet käyttämään niitä, että nuoria voitaisiin kouluttaa tulevaa varten. Ehkä heitä on koulutettu näitä aloilla, jotka ovat ehkä jo häviämässä tai hyvin epävarmoja aloja esimerkiksi Esimerkiksi tarjoilijat, pampaajat, parturit, siellä ehkä koulutusta tarjoutettu, mutta, mutta ei ole kuitenkaan osoitettu koulutusta digitalisaation näkökulmasta tai sitä palvelleen. Ja vielä yksi kysymys, joka kovasti minua huolestuttaa, on paljon työntekijöitä, jotka työmarkkinoilta häviävät, joutuvat lähtemään, eivät enää oikeastaan saa kiinni enää mistään työstä kiinni, kun ei ole koulutusta Ajatellaanpa yli 55 vuoden ikäisiä työntekijöitä. Tässä joudutaan dystopiaan yhteiskuntaan, joka on hyvin epäterve ja perversi. Meidän täytyy olla kykeneviä antamaan näille kaikille ihmisille, jotka jäävät ilman voimavaroja, koska he eivät saa tavallaan kiinni enää mistään työstä. He, he jäävät ulkopuolelle työmarkkinoista, ei ole tietoa, osaamista, osaa pätevyyttä, eivätkä näin ollen pysty palaamaan työtehtäviin, kun koko työmarkkina on digitalisoitunut. Ja todellakin digitaalinen talous varmasti tarjoaa paljon mahdollisuuksiakin pitää paikkansa, että se siellä nyt on olemassa, mutta ei voida kuitenkaan sallia pelkästään jonkun tietyn näkökulman vuoksi, että se lisäisi myös lisää epävarmuutta. Ja täällä on jo todettukin, että meidän täytyy miettiä, että tilanne on se, että epävarmuus on tavallaan sääntö. Ja todellakin sosiaalinen puoli on menettänyt voimaansa. Vaikuttaa siltä, että tilanne on kovin mutkikas ja en usko, että millään muuta voidaan sallia sitä, että digitalisaatio, robotiikka, verkostot, alustat, johtaisivat siihen, että yhä enemmän meillä on köyhtyneitä työntekijöitä, yhä enemmän työntekijöitä, jotka eivät saa säällistä työtä. Kiitoksia. Благодаря на госпожа Росарио Фрутус. Давам думата сега на... Frutos. Sitten Reva Müller, Saksan liittopäivien jäsen kiitoksia. Kollegat puhuivatkin jo aika syvällisesti näistä asioista, joten en toista niitä, vaan otan esille muutaman seikan. Digitalisaatio on teollistumisen aikakaudella suurin mullistus ja muutos, ja uusia työpaikkoja syntyy, vanhoja häviää. Ruumiillinen työ se hoidetaan jatkossa enenevässä määrin koneiden toimesta. Se antaa mahdollisuuden ihmisille toimia työmarkkinoilla pidempään. Varsinkin Saksassa tilanne tulee olemaan sellainen, samanlainen kuin muuallakin. Euroopassa demografinen muutos on selvä, mutta tämä muutos tarjoaa myöskin mahdollisuuksia ja niihin haluaisin kiinnittää huomioon työmarkkinoilla voidaan puhua siitä, että sekä työ että muutenkin elämä pitenee, eli työelämä pitenee. Eli voidaan toimia työmarkkinoilla pidempään ja tarttua elinikäisen oppimisen haasteeseen, ei ainoastaan koulutusvaiheessa, vaan myöskin jatkokoulutuksen aikana, eikä ainoastaan työttömyysjaksojen aikana. Eli myöskin työn työllistymisjaksojen aikana ihmiset voisivat jatkokouluttautua varsinkin pienissä yrityksissä koska tähän astihan nämä yritykset eivät ole kyenneet tällaista mahdollisuutta työntekijöilleen tarjoamaan. Osallistavat työmarkkinat voivat myöskin hyötyä digitalisaatiosta. Eli syntyy uusia mahdollisuuksia tarjota vammautuneille ihmisille osallistua työmarkkinoiden toimintaan erilaisten apu- ja tukivälineiden avulla. Eli suuria mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa. Saksa on aika lailla jälkijunassa siinä suhteessa, että tekninen infrastruktuuri ei ole tarjolla suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin. Eli digitalisaation voidaan siirtyä vain ainoastaan, mikäli kaikkialla maassa mahdollisuudet ovat otollisu, otolliset. Me tiedämme, että maaseudulla tilanne on aika lailla haastava, varsinkin Saksassa, sillä esimerkiksi verkkonopeudet ovat maksimissaan jopa vain jota 10 megabitin luokkaa. Ja tämä on melkoinen este kasvulle. Yhtä lailla suuri este liittyy juuri työ aikojen muutokseen. Työ- ja perhe elämä tästä voi hyötyä. Voidaan käyttää etätyötä enenevässä määrin hyväksi, mutta yhtä lailla tämä voi tarkoittaa sitä, että meidän täytyy työntekijöiden turvalainsäädäntöä muuttaa uusiin haasteisiin suhteutettuna. Tämä liittyy siis työaikoihin ja työmatka-aikoihin liittyen. Eli meidän on tarjottava paremmat mahdollisuudet työ- ja perheelämän yhdistämiselle. Mutta se ei onnistu, mikäli työaikakäsite pysyy äh, joustamattomana. Eli tähänkin täytyy tarttua. Ja sitten vielä ihan lyhyesti seuraavaan seikkaan. Kuten täällä jo kuulimme, niin itsenäiset ammatinharjoittajat ovat keskeinen työntekijöiden ryhmä. Nyt on ollut havaittavissa sellainen muutos, että uudet teknologiat johtavat tilanteen muutokseen. Meidän täytyy pohtia sitä, miten ihmisten panosta ei käytettäisiin väärin hyväksi. Meidän täytyy varmistaa, ettei näennäis itsenäistyönharjoittajat tämän mallin käyttö johda palkka, palkkojen polkemiseen. Yhtä lailla täytyy huomioida palveludirektiivin sisältö. Yhtä lailla täytyy pohtia myöskin sitä, miten nämä yks, itsenäiset työntekijät voidaan sosiaaliturvajärjestelmään integroida paremmin. Työasioista vastaava ministeri ilmoitti viime vuonna oman ratkaisumallinsa tähän asiaan liittyen, mutta niitä on tarkennettava ei ainoastaan kansallisella tasolla, vaan myöskin EU-tasolla, sillä meillä on yhtenäiset työ- ja talousmarkkinat, ja tästäpä syystä me kaipaamme myöskin yhtenäisiä ratkaisumalleja, ja mielenkiinnolla jäänkin nyt odottamaan aiheesta käytävää keskustelua. Kiitoksia. Kiitos, Rava Müller. Sitten loppupuheenvuoro herra Giokov, joka varapuheenjohtaja demografian, työasioiden ja sosiaaliasioiden valiokunnasta Bulgariasta kansalliskokouksesta. Kiitos puheenjohtaja tai yhteispuheenjohtaja. On ilo ja kunnia olla täällä keskustelemassa kanssanne aiheesta, jotka huolestuttavat meitä yhteisesti, työn tulevaisuus ja digitalisaatio ovat tärkeä aihe koska teknologiset vallankumoukset aiemmin tapahtuvat vuosisatojen aikana, nyt vuosikymmenten aikana. Nyt ollaan menossa kohti digitaalista vallankumousta. Muutos alkoi kymmenisen vuotta sitten, mutta teknologinen digitalisaation prosessi lähti nopeasti käyntiin ja siitä on osa tullut kaikkea taloudellista toimintaa. Verrattuna 70- ja 80-lukuihin, niin nyt samanlainen kasvu saadaan aikaan 50-60 prosentilla, prosenttia pienemmällä työvoimalla. Valmistusteollisuudessa on ollut radikaalia muutoksia. Maataloudessa, tuotantoteollisuudessa – Digitalisaatio on fakta ja muutosten nopeus ei vaikuta pelkästään maailmantalouden ja politiikkaan, vaan myös yksilöihin ja kansalaisyhteiskuntaan. Se muuttaa markkinoiden rakenteita, uusia vaatimuksia asetetaan koulutukseen ja ammattikoulutukseen. Ne niin kutsuttu neljäs vallankumous luo mahdollisuuksia uusille työpaikoille, jossa on uudet pätevyydet. Se on tietysti mahdollisuus, mutta myös riski. Nyt on vielä liian aikaista sanoa, että miten pitkälle muutokset meidät vievät, mutta ei ole silti epäilystä siitä, että teknologia muuttuu nopeammin kuin ajattelutavat ja äh, työntekijöiden muuttavat. Mutta kaksi skenaariota on kaksi ajattelun koulukuntaa. Jotkut ajattelevat, että on työttömyyden vaara, epätasa-arvo lisääntyy, on yhteiskunnallista rahoittamuutta. Jotkut jopa ennustavat, että vuoteen 2050 mennessä talous supistuu 30 prosenttia. Mutta on myös optimistinen ajattelusuuntaus. Fyysinen työ häviää useilla osa-alueilla, mutta se johtaa myös uusiin avauksiin. Työvoiman täytyy olla hyvin koulutettua. Ihmisen potentiaali voi suuntautua innovaatioihin ja luovuuteen. Rajat tuotannon ja markkinoiden välillä häviävät. Tietysti tulee myös ongelmia ja haasteita ensinnäkin jäsenvaltioiden väliset erot EU-ssa ja ihmisten ammattitaidot ja pätevyydet näissä maissa. Jos haluamme olla yhtenäisiä, niin täytyy tehdä työtä lähentymisen puolesta. Ei pidä sallia, että Eurooppa kehittyisi kahdella nopeudella. Digitalisaatio vaikuttaa ihmisten elämään. Se muuttaa radikaalisti työmarkkinoita ja työtä. Jos automatisoinnin vuoksi 40 prosenttia työpaikoista häviäisi, tai jos näin oli 10, viime vuosikymmenellä, niin nyt tulevaisuudessa 10-15 prosenttia. Mitä nämä ihmiset sitten tekisivät? Yksinkertainen ratkaisu olisi tietysti perustulo. Komissio on, Euroopan unionin komissio on keskustellut asiasta, mutta siitä on eri mielipiteitä. Työntekijöiden oikeuksien ja työmarkkinosapuolten välisten suhteiden lisäksi tärkeää on, että työnantajan ja työntekijän välinen suhde muuttuu. Kolmikanta neuvottelut muuttuvat ja vuonna 2020 Euroopassa on noin 25 miljoonaa äh, työpaikkoja, joihin ei saada työntekijöitä, kun ei löydä, löydä, löydetä päteviä. Mistä nämä ihmiset löytyvät? Vastaus on, että näiden ihmisten täytyy saada sopiva koulutus. Sen vuoksi tulevina vuosikymmeninä Täytyy saada liikkeelle EU-ssa kaikki potentiaali. Yliopistopiirit, kouluttajat, kansalaisyhteiskunta, kaikkien täytyy yhdistää voimansa ja voimavaransa, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin. Ihmiset voivat alkaa työskennellä digitaalisissa työpaikoissa yrittäjinä ja sitten voivat luoda työpaikkoja. innovatiiviset teknologiat, uudet työn muodot aiheuttavat myös lainsäädännöllisiä muutoksia. Lainsäädäntöä täytyy muuttaa syvällisen analyysin jälkeen. Tarvitsemme kehyksen, jossa voidaan saada aikaan korkealaatuista kasvua ja jossa voidaan suojata työntekijöiden perusoikeudet. Innovaatio luo uusia liiketoimintamalleja, mutta murtaa vanhoja. Ne muuttavat viestintää ja käyttäytymistapoja. Vähitellen ihmisten elämäntavat muuttuvat, työelämä pitenee ja Bulgaria on niiden jäsenvaltioiden joukossa, jossa teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on suhteellisen suuri. Meillä on visioita ja politiikkaa neljännestä vallankumouksesta ja sen vaikutuksesta työmarkkinoihin. Demograafinen kriisi valitsee maassa ja siihen liittyy paljon koulutus- ja terveydenhoitotarpeita. Ne vaikuttavat kaikkien meidän elämäämme. Johtopäätöksenä, jos tarkastelemme historiaa, niin digitalisaatioon liittyvät pelkomme ovat ymmärrettäviä. Mutta voimme katsoa myös äh, aurinkoista puolta. Ehkäpä pelkomme eivät olekaan perusteltuja loppujen lopuksi. Mutta odotan kovasti keskustelua koska on mielenkiintoista kuulla, mihin va, mitkä ovat seuraavat askeleet tässä. Sen tietysti riippuu myös kansallisista parlamenteista. Kiitos Ragiokkovsena puheenjohtaja. Nyt muistuttaisin, että puheaika on rajoitettu niin, että mahdollisimman monet voivat pitää puheenvuoron. Kaksi minuuttia on aika rajoitus. Näiden alustuspuheenvuorojen jälkeen saa ensimmäinen puhuja salista puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä toteaisin, että tällä Italian vaalikaudella, joka on nyt päättymässä, teknologian muutoksen vaikutukset työmarkkinoihin on ollut laajan pohdiskelun kohteena. Sekä parlamentissa että valiokunnissa me olemme tehneet selvityksenkin, jotta voitaisiin hyväksyä myös varsinainen loppuasiakirja. Siinä on käyty läpi sekä työntekijöiden yritysten näkökulmasta, kun niitä voidaan hyödyntää digitaalista taloutta kaikilla aloilla maailman mittakaavassa. Huomioida myös ne alueet ja ihmiset, jotka ovat eniten ehkä joutuneet kärsimään tästä muutoksesta teollisuudessa. Nyt on käynyt ilmi, että jotkut työpaikat väistämättä katoavat ja sitten jotkut ammatit puolestaan pystyvät muuttumaan vain osin. Siksi tarvitaan tietynlaista osaamista vähän enemmän, ja se johtaa siihen, että meidän täytyy pystyä antamaan enemmän koulutusta ja ammattikoulutusta. Italiassa nämä ongelmat ovat hyvin tuttuja, koska tavaratuotannossa on ollut hyvin paljon työntekijöitä, ehkä eniten Euroopassa – mekin olemme huomanneet tämän kansainvälisen suuntauksen. Meillä kuitenkin eriarvoisuudet varmasti ovat ehkä vielä suurempia. Tästä syystä vaikuttaa tarpeelliselta puuttua koulutukseen ja ammattikoulutukseen. Haluaisinkin kertoa teille nyt, mitä meillä on tehty koulutuksen parissa hiljattain ihan kokeilumielessä. mielessä 2018 talousarvion yhteydessä me olemme antaneet työnantajille, tai niin ihan kokeilumielessä 2018 talousarvion yhteydessä me olemme antaneet työnantajille, joutuu esimerkiksi kansallisessa ohjelmassa 4.0. 250 miljoonaa on osoitettu tähän niin, että tässä voidaan yrityksissä hyödyntää tai alueessa. Kiitos. Благодаря Благодаря ви. Сега ме позволете да дам думата на госпожа Светлана Ангелова, Kiitos. Nyt puheenvuoron saisi Rova Angelova, joka on sosiaalivaliokunnan varapuheenjohtaja Bulgariasta. Muutoksia työmarkkinoilla Vaaditaan uudenlaisia taitoja. Muutos on dynaaminen. Tämä johtaa kaikilla aloilla, vaikkakin tietyillä aloilla muutos tapahtuu selkeämmin ja nopeammin. Kun puhutaan digitaalisuustiimityöskentely, ratkaisu, löytäminen. Eli hallitusten on toimittava ikään kuin reaalitieto- ja viestintäteknologia kentällä. Eli tarvitaan oikeat taidot. Tämä kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla todellisuudessa kohtaavat. Näin voidaan synnyttää laadukkaita työpaikkoja ja toimista, jotka takaavat kaikille työntekijöille riittävän suojan tason. Tämä koskettaa myöskin itsenäisiä ammatinharjoittajia. Hehän yleensä ovat johtoasemassa, kun puhutaan uusista teknologiasta ja niiden käytöstä. Kiitoksia. Kiitos Rova Angelova. Sitten edustaja Marjas, sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Kreikan parlamentista. Agapites sinadelfi, και συνάδελφοι Kiitos. Mulla on hauskaa, että olen jälleen täällä keskustelemakaan Kalen tiedä, missä määrin lainsäädäntöä noudatetaan työoikeuksia ajatellen. Eli työntekijä ei välttämättä saa liittävästi suojaa. Näin työntekijöiden oikeudellinen asema myös kaikkein epätyypillisimmässä työpaikoissa voidaan taata. Lisäksi tarvitaan kunnon seuraamuksia. Eriarvoisuudesta on päästävä myös eroon johtuen erilaisista työsopimuksista. Pitää paikkansa, että digitalisaatio edellyttää uutta osaamista, digitaalista osaamista, ja sen on oltava tärkeimmällä siellä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden hallitusten ohjelmassa. Maiden täytyy lisätä mahdollisuuksia hankkia uutta osaamista jäsenvaltioiden hallitusten ohjelmassa. Maiden täytyy lisätä mahdollisuuksia hankkia uutta osaamista uhkia ja sosiaalisia vaaroja näinä aikoina, kun meillä on kriisejä ja eriarvoisuutta. Siksi minä haluaisinkin neljännessä vallankumouksessa, niin vain ihminen, ihmisyksilö voi ongelmat ratkaista. Kiitos hyvät kollegat että tulette Euroopan parlamenttiin keskustelemaan aiheesta, joka on hyvä, että työn tulevaisuus on esityslistalla. Se on myös ilolla esityslistalla. Jäsenvaltiot, jotka osallistuvat työryhmään, äh, joka käsittelee työn tulevaisuutta, niin on tärkeää, että saadaan aikaan edistystä tulevaisuuden haasteiden osalta. Haluaisin palata huomioon, joka koski näitä alustatyöntekijöitä, platform. Koska nähdään, että alustayhtiöt usein työskentelevät useassa jäsenvaltiossa, yrittävät viedä pohdiskeltaessa sitä, miten voimme joustavoittaa työmarkkinoita, niin meidän täytyy miettiä erilaisia työllistämismalleja eläkkeisiin. Meidän täytyy varmistaa, että työlainsäädäntöä joustavoitetaan ja varmistetaan esti eläkkeisiin. Meidän täytyy varmistaa, että työlainsäädäntöä joustavoitetaan ja varmistetaan, että ihmiset voivat helposti integroitua työmarkkinoille. Me tarvitsemme kattavan, ovat mahdollinen este työttömyydelle. Tämä on haaste ja me tarvitsemme toimenpiteitä, kuten valistuskampanjat, vapaaehtoiset arviointijärjestelyt tehtäviä edessämme. Kiitoksia. Kiitos. Oh, thank you very much. Kiitoksia kovasti, anteeksi. Euroopan unioni olisi jollain tavalla houkutteleva digitaaliselle taloudelle ja korkealle teknologialle, niin se on. Niin sitten voitaisiin ruveta miettimään, mikä olisi sosiaalinen tukiverkosto, suojelu. Kansa, että työpaikkoja katoaa tai ne järjestellä uudelleen. Tästäkin on tehty selvitys yhdeksässä pohjoisessa maassa. McKinsey ja Company sen hiljattain julkaisi. digitaalista taloutta sinällään. Ympäristö ja liike toimintaympäristö täytyy tehdä vain houkuttelevaksi sille. Ja sitten saada enemmän työpaikkoja ja sosiaalista suojelua, josta on keskusteltu. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Ribeiro Portugalista. Euroopan parlamentin jäsen. Puhuivat automatisaation, robotiikan, digitalisaation merkityksestä. Se on prosessi, jota ei voida kääntää takaisin. Sen vuoksi täytyy olla valmistautuneita tähän vallankumoukseen, joka joka tapauksessa on jo käynnissä. Elämme maailmassa, jossa ohjelmointi on taitoittava melkein tärkeämpää kuin lukutaito. Pätevyyksien haasteeseen täytyy vastata. Ihmisten pätevyydet, mutta myöskin yritysten niin, että voin valmistautua tulevaisuuden maailmaan, digitalisaation maailmaan. Täällä olemme tarpeeksi valmistautuneita. Nuorista täytyy aloittaa. Siellä ei saa säästää. Koulutus, nuorten ihmisten koulutus. Ja sitten on tietysti kysymys elinikäisestä oppimisesta. Vain näin voidaan hankkia näitä uusia taitoja. Yritysten täytyy tehdä yliopistojen kanssa tiiviimpää yhteistyötä. Sitten saadaan äh, molemminpuolisia hyötyjä digitalisaatiosta. Täytyy olla varovaisia, että alueiden äh, ja väliset epätasatekijät eivät kasva. Minä tulen hyvin syrjäiseltä alueelta ja se on tietysti vaikeaa. Meillä on vieläkin vaikeampaa saada tietoja, uutta teknologiaa, saada rahoitusta, uutta osaamista Portugalissa omassa maassani on niin, että tällaista koetaan myös muilla alueilla kuin ihan syrjäisimmillä alueilla. Mutta digitalisaatiosta voi tulla myös kehitystä eteenpäin vievä voima äh, jäsenmaissamme, koska sen jälkeen ei ole enää niin värkeä, tärkeää, että onko töissä syrjäisimmillä alueilla vai ei. Tietysti täytyy investoida uuteen työmaailmaan, lisäarvoon. Koulutukseen on puhuttu siitä, että täytyy saada joustavuutta, osa-aikatyötä, uusia työmuotoja, etätyö kotona. Se voi olla ihan positiivinen vaikutus, mutta kaiken tietysti täytyy sujua niin, että työntekijä, etätyöntekijä tai osatyöntekijä saa myös jatkokoulutusta tietysti koko elämänsä ajan. Kiitos. Sitten Laura Deli Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Очевидно е, че тук ли? Kiitos. Tässä nimi taisi mennä vähän pieleen. No kiitos siitä, että kerrotte myös omista tilanteistanne. Minulla nyt on käsitys todellisuudesta, että tässä ollaan ehkä nyt ollaan jäljessä todellisuudesta. Jos ajatellaan uusia taitoja, mutta meidän tarvitsee myös miettiä uusia koulutusmuotoja, kun ajatellaan varsinkin nuoria, jotka ovat koulutusta. Ja todellakin on kyse hyvin erilaisista tarpeista, erityistarpeistakin verrattuna heidän työuransa esimerkiksi robotiikasta tai tekoälystä. Viime lokakuussa parlamentti muuten hyväksyi suurella enemmistöllä meidän erillä kaikki on ruususta, paitsi että todellisuus on harvoin samanlainen kuin selvityksissä. Kyse on nyt inhimillisistä asioista. Olen vakuutunut siitä, että työn hyvää järjestelyä ei ole, oli se sitten digitaalista ei, eli sitä sitten inhimillekin on syytä olla tarkkana. Minä tulen itse alalta, joka on automatisoitu, nimittäin terästeollisuus. Se on hyvin automatisoitu. Aina on sanottu vain, että se helpottaa elämää ja joka tulee jännitteitä, kun joka kerta on unohdettu todellakin tämä inhimillinen organisaatio, ihmissuhteet, tiedonvaihto. Robotit vain tekevät likaisen työn. Kyllä, alihankkijat tekevät likaista työtä. Ne ovat ihmisiä myös, jotka ovat kaikkein vähemmän pätevöityneitä. Eli tässäkin on vähän mietittävä sanojaan. Eikä kaikki ole pelkkää mekaniikkaa sitä paitsi. Voi olla, että tässä voidaan työpaikkoja hävitä B-pisteessä ja sitten tottavaakaan. Eli huomioikaa heidät myös sitä paitsi. Kaikki ei voi olla informaatikkoja, tekniikan alan ihminen. Siksi minä pelkään, että tässä ollaan näkemässä sosiaalisen talouden pirstaloituminen, siellä on osa, jotka ei pysty jakamaan tätä yhteistä hyvää ja Portugalin kollega, mutta ennen kaikkea täytyy miettiä tätä inhimillistä puolta työtä järjesteltäessä ja taloutta. Schuster, Sitten viimeisenä herra Schuster, Euroopan parlamentin jäsen. Благодаря ви. Приключваме с заявилите колеги за изказване. Очевидно е, че дискусията свърза... Ja tässä olikin sitten puheenvuorot. On ilmeistä, että keskustelu digitalisaatiosta ja miten se vaikuttaa työmarkkinoihin, pätevyyksiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin osapuolille on kovin syvällistä ja muutos on vasta alkamassa. Nyt täytyy kohdata haaste meidän kaikkien. Ottaa oma vastuumme. Nyt haluaisin, että yhteispuheenjohtaja esittelee seuraavan osuuden. Uh, Kiitos. Sitten seuraavan osioon. Eriarvoisuus jäsenvaltioissa otsikkona. Tästä on vähän jo keskusteltukin. Nyt voidaan oikein keskittyä aiheeseen. Pyytäisinkin, että te voisitte nyt lähteä täältä, annatte tilan Ivan Martololle Ratko Maksovalle, Jan Krainelle ja Svetlana Angelovalle, jotka voivat tulla tänne nyt istuutumaan. Ehkä nyt siihen voidaan pureutua vielä seikkaperäisemmin. Puheenvuoron saa Ivan Bartolo, joka tulee Maltan parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Nopean yhteiskunnallisen ja taloudellisen muutoksen aika on käsillä. Silloin tarvitaan sosiaalista järjestystä yhteiskuntiimme terveys, vähän osallistutaan koulutukseen, pienet tulot ja perhe asuu köyhällä alueella, asuinalueella, niin lapsi useissa EU-jäsenvaltiossa. Tietysti talouden ja yhteiskunnan muutos on tärkeää. Kansallisen tilastoviraston mukaan 70 000 ihmistä oli köyhyyden vaarassa. 2016 Maltalla 20. EU:ssa talouskasvu on päässyt käyntiin. Nyt ollaan 2017 syys oli samalla tasolla kuin 2008 ennen kriisiä. Uusia työpaikkoja on tullut erityisesti tieteen ja informatiikan ja viestinnän aloille ja niihin liittyvissä palveluissa. Kuitenkin äskettäin on ilmoitettu osallistuminen tässä äh, väestöluokassa 55-64 on osallistuminen koulutukseen on myöskin kasvanut vähitellen, mutta maaltalla tarvitaan edelleen, oli valitettavasti kasvoina 2015. 59-vuotiaat, jotka ovat köyhyyden vaarassa, niin niiden osuus kasvoi 2005 ja saavat pienemmät eläkkeet ja nykypäivän eläkeläiset, kuin nykypäivän eläkeläiset. Jatkuu niin kauan kuin demokraattinen muutos, demografinenkin muutoskin jatkuu. Se vaikuttaa kaikille sektoreille, joissa työvoiman määrä pienenee ja se on liittoneuvoston jäsen. Kel, tried to stay below. Kiitos oikein paljon. Huomenna vietetään sosiaalisen tasa-arvon teemapäivää. Yhteiskunnat ovat eriarvoisia, kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutukseen liittyen tai palkkaan liittyen tai hyvinvointiin liittyen erot ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosien aikana. Tällä hetkellä tilanne on maailmanlaajuisesti myöskin hyvin huono, mutta myöskin verotuksen suhteen eriarvoisuutta on havaittavista. Varsinkin jos katsotaan, miten työtä verotetaan ja pääomaa ja hyvinvointia verotetaan, niin kyllä työtä verotetaan rankemmalla kädellä. Jos yritysyhtiöveroa katsotaan, niin pienten yritysten maksettavaksi lankeavat verot ovat suuremmat kuin suurten yritysten. Eli mitä suurempi yritys, sitä pienempi vero. Laki on periaatteessa kaikille sama, mutta suurilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet hyödyntää lain pykäliä omaksi hyödykseen. Syrjintä perustuu osittain, tai eriarvoisuus perustuu aika lailla syrjintään, joko sukupuoli syrjinnän pohjalta, tai alkuperän suhteen, tai nimen suhteen. Eli nämä taustatekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti työllistymismahdollisuuksiin. Mutta eriarvoisuus voi perustua myöskin lakiin. Mehän olemme lainsäätäjiä täällä kaikki. Niin haluaisin viitata seikkaan, jolta osin voimme eriarvoisuutta kitkeä. Mainitsinkin jo yhden, kun mainitsin verotuksen jos katsotaan BKT, bruttokansan tuloa, eli sitä koko kakkua, jota kaikki yhteiskunnassa ovat leipomassa, niin 50-70 prosenttia, noin 60 prosenttia oikeastaan kaikissa jäsenvaltiossa, 60 prosenttia tulee työn kautta ja 40 prosenttia, vähän riippuen siitä, mitä maata tarkastellaan, 30-50 prosenttia tästä kakusta menee pääoma ja muihin tuloon. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että kuka maksaa suurimman laskun, niin yleensä työntekijät maksavat noin 60-90 prosenttia kaikista verotuloista. Yleensä reilusti yli 80 prosenttia. Eli saavat 70 prosenttia kakusta, mutta maksavat 80 prosenttia tästä koko kakusta. Mehän puhumme aina yksilöistä, ihmisistä. He saavat siis 40 prosenttia kuitenkin tästä kakusta, mutta tämä kaikki johtuu lainsäädännöstä ja minä uskon, että unioni kun on tarkastellut tätä asiaa, niin on sanottu, että pääoma on verotettu vain puolet siitä, mitä työtä. Eli meidän täytyy varmistaa lainsäätäjinä, että verotus ei johtaisi eriarvoisuuteen ja että se ei olisi lähtökohtaisesti näin epä eriarvoisuutta lietsovaa. Jos katsotaan työn ja osinkojen verotusta, niin erot ovat erittäin suuret, joten minä uskon, että lainsäätäjinä voisimme puuttua tähän. Toinen seikka, johon voisimme kiinnittää huomiomme, liittyy juuri hyvinvoinnin jakautumiseen yhteiskunnassamme. Siinäkin on suuria erovaisuuksia olemassa. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö ja on käytetty kolmea menetelmää tilanteen parentamiseksi, vallankumoukset, suuret sodat, toisena en näitä kylläkään suosittelisi, mutta kolmas vaihtoehto, jota käytettiin Yhdysvalloissa on tällainen progressiivinen perintövero. Tämä alkoi 30-luvulla ja yhden sukupolven aikana yhteiskunta saatiin tasa-arvoisemmaksi. Vaikkakin sotakysymykset tässä jätettäisiin huomiota. Eli progressiivisen verotuksen kautta Yhdysvallat kykenivät toimimaan näin. Ja muistaakseni korkein perintövero oli 77 prosenttiyksikköä. Eli melkoinen määrä meni veroina pois. En puhu tässä Neuvostoliitosta, vaan Yhdysvalloista. Sitä kautta tasa-arvoa saatiin pönkitettyä yhteiskunnassa. Eli meidän täytyy varmistaa tällainen tasapainon lähestymistapa, koska sitä kautta voidaan eriarvoisuutta kytkeä kitkeä ja kolmas asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy siihen, että kenellä on töitä ja kenellä ei. Mehän nyt olemme puhuneet neljännestä vallankumouksesta, sähköistyminen, automaatio ja nyt digitalisaatio. Ja aina on vähennetty työaikaa ensin 80 tunnista 60-60-luvulla, sitten 48 tuntiin ja nyt 40 ja varsinkin korkeasti teollistuneissa maissa yhteiskunnissa on laskettu työaikaa jopa 35, mutta miksi tästä ei haluta puhua? Aina kun on tapahtunut suuri harppaus tuotannossa ja innovoinnin puolella, niin näin on tapahtunut. Eli työaika on lyhentynyt. Ja mielestäni tästä pitäisi keskustella ny- myös nyt. Miksei voitaisiin puhua 25 tai 30 tunnin viikkotyöajasta Saksassa, erinäisissä autotehtaissa käytetään 28 tunnin työviikkoa, vaikka palkat ovat erittäin korkeat. Děkuji, dámy a pánové. Já budu mluvit... Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Aion puhua vähän eri aiheesta kuin mitä edellinen puhuja. Meidän on tajuttava yksi asia. Eli meidän täytyy tietää pelkästään, miten muutokset vaikuttavat koko yhteiskuntaan, vaan myös, miten suhteuttava yksi asia. Eli meidän täytyy tietää pelkästään, miten muutokset vaikuttavat koko yhteiskuntaan, vaan myös miten suht arvovallassa. Mutta jos me haluamme eriarvoisuutta vähentää, niin täytyy ymmärtää, minkä tyyppisestä eriarvoisuudesta on kyse. Parhaimmista maista ajatellaan sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä ja niin edelleen. Mutta kun ajatellaan esimerkiksi muodollisesti kuin lapsettomien naisten Tsekin tasavallassa ei ole kovin suuria ongelmia, ajatellaan sisäistä eriarvoisuutta. OECDn tilastojen, eli olemme aika lähellä yhtäläistä palkkatasoa. Eli meillä erot ovat vähäisempiä. Ruotsissa 0,27, Slovakia 0,25 esimerkiksi. Mitä tulee yhtäläisiin mahdollisuuksiin tai sosiaaliseen osallistuvuuteen, niin Tsekin tasavallassa yksi polttavimpia aiheita on ollut se, kuinka paljon meillä on syrjäytyneitä alueita. Tämä oikeastaan liittyy myös siihen, että on hyvin vähäisiä mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoihin, saada hyvää koulutusta tai osallistua yhtä lailla poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Siksi meillä onkin uusi strategia, 2014-2020. Köyhyydessä olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan Tsekin tasavallassa ainakin Eurostatin tilastojen mukaan 2016 verrattuna 2006 vuoteen köyhyysvaara oli vähentynyt 1,75 miljoonaa ihmistä se ihmisryhmä, joka tässä eniten tulee kyseeseen, ovat naiset suhteessa miehiin. Mitä sitten tulee köyhyyteen, niin kaikkein suurin vaara on tietenkin kotitalouksissa, jossa on työttömiä. Yli puolet näistä kotitalouksista on vaarassa joutua köyhyyteen. Niin ikään on erittäin korkea vaara joutua köyhyyteen, jossa esimerkiksi ei makseta elatusmaksua. Eli jos me haluamme olla nyt kunnianhimoisempia Tsekin tasavallassa EU 2020 strategian yhteydessä, meidän pitäisi vähentää niiden ihmisten määrää, jotka ovat köyhyysvaarassa. Tämä määrä on 100 000. Ehkä pitäisi miettiä myös yksinhuoltajien asemaa, tai jos jotkut eivät maksa elätystukea, ehdistäisiin luomaan. Sitten Paula, palkkakuilu, palkkaerot, on paljon indikaattoreita, joita voidaan käyttää tilanteen seuraamiseen. Yleensä siinä verrataan vauraimpien ihmisten osuutta verrattuna köyhimpiin. 2015 tehtiin selvitys köyhimmistä kotitalouksista. Yleensä on keskitytty palkkaeroihin ja siinä eri laskeltatavoihin. Viime vuosikymmenen aikana kerron on pysynyt jotakunkin vakaana verrattuna muihin maihin sitten. Sekin tasavallassa on, kuten monissa poismaissakin, hyvin samankaltainen arvo. Oikeastaan enemmän on keskityttävä yksittäisiin sosiaalisiin ryhmiin, myös itsenäisten ammatinharjoittajien parissa. Heidänkin parissaan puolestaan on valtava kirjavuutta tuloissa. Tsekin tasavallassa tulojako on suhteellisen hyvä. Tämä johtuu siitä, että meillä on tähän, eli siinä keskitytään siihen, kuinka paljon tuloja pitäisi uudelleen jakaa, jotta ihmisillä olisi ainakin kohtuutulo. Tsekin tasavallassa meidän pitäisi harjoittaa uudelleenjakoa noin viidenneksen osa. Myös. Pitkäaikaistyöttömyys myöskin vähenemässä kuitenkin hitaammin kuin muut kuten myöskin tulevissa politiikka-aloitteissa pilarin sisällä. Se, että eri politi-